Dear colleagues, may I ask you... Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Tässä Ekon ja Libelin, Liben yhteisessä kokouksessa äänestämme kahdesta tärkeästä lainsäädäntökysymyksestä – Jos nyt kävisitte istumaan ennen kuin esittelemme nämä asiat, järjestämme koeäänestyksen, varmistamme, että laitteisto toimii ja että meillä on päätösvaltaisuus. Jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana, niin ilmoittakaa se. Mutta ensin täytyy hoitaa testi. Eli laittakaa äänestyskortit paikoilleen ja äänestäkää. Äänestys alkaa, siis tämä on koeäänestys. Odotellaan ei hyväksy ehdotukseni jostain kerros, mikä se on, mutta se on kuitenkin hyväksytty. No niin, eli meillä on päätösvaltaisuus, äänestys päättyy. Kiitoksia. Eli sitten voimme edetä. Kaksi tärkeää mietintöä. Tämähän oli parlamentille suuri menestys. Ja näiden valiokuntien välinen yhteistyö artikla 55 nojalla oli tehokasta ja haluaisin onnitella esittelijöitä Karinsia ja Sargentinia ja varjoesittelijöitä kolmikantaneuvotteluiden tuloksesta, mitä tulee rahoitusharjoitusten käytön estämiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoitukseen. Monet parlamenttiin ehdotuksista otettiin mukaan lopulliseen tekstiin, esimerkiksi rekisteri, joka liittyy edunsaajiin. Tämä oli hyvä saavutus parlamentille ja kuten tiedätte, menettely on se, että nyt äänestämme tästä neuvoston ensimmäisestä käsittelystä, mutta tietysti neuvostelun, neuvoston ensimmäinen käsittely on siis kolmikantaneuvottelujen tulos. Eli tämä on yhteinen teksti, josta on sovittu kolmikantaneuvotteluissa. Eli nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä luonnollisesti neuvoston ensimmäisen käsittelyn tekstistä, eli rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot. Tämäkin on tärkeä asia, joka liittyy edelliseen. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Simonille ja Kirkhopeille ja koko neuvottelutiimille. Eli tämä menettely on hoidettu. Voimme päättää kokouksen. Neuvottelut olivat pitkät. Ne kestivät kaksi vuotta. Ja sitten jatkamme 14.15 Ekonikokouksella. Ja massa on silloin paikalla. Kiitoksia. Kokous päättyy.